No niin, hyvät kollegat, pyydän teitä istumaan paikoillenne. La séance est ouverte. Kokouksemme on alkanut. Hyvät kollegat, kun katsomme ensiksi esityslistaa, haluaisin kertoa teille, että olemme saaneet komissiolta sen jälkeen, kun tämä esityslista oli jo jaettu kaksi maksusiirtopyyntöä numerot 29 ja 31, jotka koskevat humanitaarista apua Venezuelalle ja Ugandalle. Komissio sanoi, että ne ovat kiireellisiä. Ja yleisesittelijä Siegfried Muressan ja minä itse hyväksyimme, että ne lisättiin esityslistalle tälle päivälle. Mutta, mutta kuitenkin niistä äänestetään vain, vain, vain, jos meillä on siihen aikaa koska meillä on aika tiukka ja intensiivinen työntäyteinen äänestys tänä iltapäivänä. Jatkossa pyydän komissiota välittämään meille hieman aikaisemmin niin nämä maksupyynnöt, jotka se pitää, joita se pitää kiireellisinä ja että se voisi ilmoittaa meille etukäteen niiden tulosta, jotta me voisimme organisoida kokoustyöskentelymme hieman paremmin. Kiitos siitä, että tämä pyyntö otettiin kuuleviin korviin jatkossa koordinaattoreiden päätökset 9. lokakuuta kokouksesta löytyvät kokousasiakirjoista, jos ei ole huomauttamista. Voinen hyväksyä, että ne on myös hyväksytty. Voin tulkita, että ne on myös hyväksytty. Te olette saaneet kokouspöytäkirjat päiviltä 13. syyskuuta ja 24. 26. syyskuuta, jos ei ole huomauttamista, niin nämä pöytäkirjaluonnokset tulkitaan myös hyväksytyiksi. Tämä näiden johdantosanojen jälkeen me käymme äänestämään. Jokainen varmasti on tietoinen, kuinka erityisen tärkeitä äänestyksistä on kyse. Meillä on väliaikainen mietintö. Tässä on aika paljon uutta ilmettä, kun puhumme monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2021-2027. Me äänestämme omista varoista pitkien kuukauksien työn tulos esittelijöiden vastuusta, kun puhumme monivuotisesta rahoituskehityksestä Jan Olbricht ja Isabel Tomaa ennen kaikkea. Ja myös omista varoista Janus Lewandowski ja Gérard Depré huolehtivat siitä. Hienoa, hienoa yhteistyötä, tiivistä, hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja koordinaattoreiden kanssa ja myös monien monien äh, valiokuntalausuntojen kanssa ja myös puheenjohtajakokous yhtyi tähän, jotta saimme sitten lopulliset numerot par- parlamentilta ohjelmakohtaisesti. Ja tämä oli siinä uutta, jotta meillä on hyvä neuvottelutilanne neuvoston kanssa, jos neuvosto haluaa tässä päästä yhteisymmärrykseen ja käydä keskustelun. Tämä väliaikainen mietintö pitää sisällään koko joukon tarkistuksia, täsmällisiä moni, muotisesta rahoituskehyksestä ja instituutioiden välisestä sopimuksesta. Eli siinä on kyse lähes lainsäädännöllisestä kannanotosta parlamentille, jonka avulla me voimme hyvin rakentavassa mielessä olla mukana hyväksymisprosessissa, kun lähdetään hyväksymään seuraavaa monivuotista rahoituskehystä. Tässä väliaikaisessa mietinnössä hyväksytyt luvut vaikuttavat suoraan lausuntoihin, jotka tulevat äänestyksen alaisiksi välittömästi. Budjettivaliokunta ja puheenjohtajakokous pyysivät kaikkia parlamentaarisia valiokuntia toimimaan yhteneväisesti näiden lukujen kanssa, jotka löytyvät eri ohjelmista, nimenomaan ne, jotka löytyvät väliaikaisessa mietinnössä. Näin ollen me tulemme myös asettamaan nämä luvut meidän omiin lausuntoihimme. Silloin kun on välttämätöntä, niin kompromissi eh, mietinnöt, jotka heijastavat väliaikaista mietintöä, niin ne näkyvät myös äänestysluetteloissa. Kun minä näistä täsmennyksistä nyt olen teille kertonut, voimme varmasti käydä äänestämään. Selvä, Isabel Tomo. Ne vous inquiétez pas. Älkää huolehtuko. En aio puuttua itse sisältökysymykseen. Kerro vain, että kortti unohtui. Äänestyskortti unohtui. Un vote historique. Tämä on historiallista. Alors, euh, puisqu'il est question de Haluan kiittää kollegoita. de carte de vote, je vous invite... Jos on kyse äänestyskortista, niin pyydämme, että nyt Laitatte ne kortit äänestyslaitteisiin, jotta voimme tehdä testin. Äänestys alkaa. 25 korttia on käytetty, 24 äänestä, ääntä annettu. Ei ole Isabel Tomaan puuttuva ääni, koska hänellä ei ole korttiakaan. Kuukas täällä nyt on 25? Minä nyt. Vetoan kaikkiin, jotka ovat laittaneet korttinsa laitteisen äänestäisivät. Yksi heistä se myöskään ole minä. Aha, aha. No niin, äänestys päättyy. Je mets maintenant au vote le... Nyt lähdemme äänestämään kompromissi yksi puolesta, A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 vedetty pois. Kompromissi B puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 39 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 65 puolesta vastaan ty- hyväksytty. Tarkistus 66, ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme äh, sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 16 vastaan 10. Edustaja Tomasin ääni on tässä mukana. Ai, teillä olikin kortti. Loistavaa. Nyt tässä on edetty. Se oli tarkistus 66. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 Tarkistus 73 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompro, kompromissi 78, anteeksi, tarkistuspuolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 88 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 129 puolesta, anteeksi se raukeaa 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 raukeaa, 152 raukeaa myös, 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 est retiré. 155 vedetty pois, 157 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 159 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kompromissi M puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Amendement 161 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 e, suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 166 puolesta vastaan, tyhjä. hylätty 167 puolesta vastaan, tyhjä hylätty 168 puolesta vastaan, tyhjä hylätty 169 puolesta vastaan, tyhjä hylätty 170 puolesta vastaan, tyhjä hylätty 172 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 163 173 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 174 vedetty pois. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nous avons terminé. Näin olemme käsitelleet tarkistukset, jotka liittyvät monivuotiseen rahoituskehykseen. Nyt siirrymme omiin varoihin. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää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 tyhjää hylätty 208 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi 2V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 215 puolesta vastaan tyhjää hylätty 216 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sitten tulevat kolme tarkistusta, joilla on sama tavoite, jotka ovat suullisia tarkistuksia puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 217 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 218 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. On revient. Nyt palaamme monivuotiseen rahoituskehykseen osioon johdanto-osan kappaleisiin kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta raukea. Ei. Ei, ei, ei. Kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi Y puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt tulemme sitten artikloihin, jossa puhutaan sääntelystä 237 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten meillä on aika paljon muutoksia, jotka ovat, jotka ovat muuttaneet asetusta. Muutos 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Muutos 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutos 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 241 puolesta vastaan tyhjä hylätty 242 puolesta vastaan, tyhjä hylätty 243 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Muutos 17 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 244 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Muutos 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 245 puolesta vastaan, tyhjää, raukea. 246 raukea myös. 247 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Muutos 19 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 248 ja 249, 250 raukeavat 251 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 252 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Muutos 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 253 raukea, Muutos 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutos 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 254 raukeaa. Muutos 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 255, 255 raukea muutos 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 256 raukeaa 257 myös 258 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty muutos 25 on vedetty pois tarkistus 259 puolesta Sekin raukeaa. Muutos 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 260 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Muutos 27 puolesta Kaksikymmentäseitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutos 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutos 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutos 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutos 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutos 33 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty muutos 34 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromi. Kompromissi Z puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Muutos 35 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi AA puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Muutos 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 40 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 41 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 42 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 270 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Muutos 43 on vedetty pois, muutos 44 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 273 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Muutos yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 270 269 muutos numero 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 220 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutos 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutos 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 221 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Muutos numero 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Muutos 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 222 raukea muutos 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 223 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Muutos 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 224 raukea, 225 samoin, 228 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 229 ja 229 230 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Muutos numero 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty hyväksytty. Kompromissi A C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutos numero 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutos 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. AFKO muutos 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutos 13 on vedetty pois. Sitten ehdotukset toimijoiden välisen sopimukseen muutos numero 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty muutos 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 274 raukeaa. 275 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Muutos 48 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 276 raukeaa, muutos 49 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 277 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Muutos 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutos 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutos 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi, muutos, muutos 54 puolesta tyhjää, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 278 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutos 54 on vedetty pois. Muutos 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutos 56 puolesta vastaan tyhjää. Le 279. 279 raukeaa 280 puolesta vastaan tyhjää hylätty 281 puolesta vastaan tyhjää raukea 282 puolesta vastaan tyhjää hylätty 283 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 284 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 285 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Muutos 57 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 286 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Muutos 58 puolesta vastaan tyhjää, Hyväksytty muutos 59 <clears throat> puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 287 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 288 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Muutos numero 60 vedetty pois. Muutos 61 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Muutos 62 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 289 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutos 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutos 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nous en aux Nyt tulemme liitteisiin, jotka liittyvät kompromissiin AE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin ollen voimme siirtyä suoraan loppupäätelmiin, kunnon kyse liitteistä ja varten otettavat tarkistukset on otettu tässä, tähän kompromissin kunnon kyse lausunnoista. Ne ovat joko tulleet katetuiksi tai niitä ei voida ottaa vastaan. Näin ollen me voimme ottaa kantaa koko tähän väliaikaiseen mietintöön siten, kun se on tässä vastikään muutettu. Äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys, sähköinen äänestys. Le äänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25 puolesta, 5 vastaan, eikä ole yhtään tyhjää ääntä. Nämä kätten taputukset ilmaisevat lämpimiä onnitteluja meidän neljälle esittelijällemme, varjoesittelijöille. Näin ollen tässä on ihan selvä mandaatti annettu. Nyt pitää vielä saada vielä neuvosto vakuuttuneeksi asiasta. mehän olemme lähteneet neuvottelemaan siitä, että me neuvottelemme täsmän, täsmällisistä sitoumuksista, koska me olemme neuvottelijat ohjelmakohtaisesti. Nyt me otamme kantaa seuraavasta esityslistan kohdasta, joka liittyy, joka on Edgar Zabal Rubialin teksti ja vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta. Tarkistus yksi. Suullisella tarkistuksella puolesta vastaan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 Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneella. Tarkistus 9 toinen osa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15 puolesta 14 vastaan ja yksi tyhjä ääni. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 vedetty pois. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistus 20. Tarkistus 20. Puheenjohtaja korjaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 18 vastaääntä, 11 puolesta. 21 puolesta vastaan tyhjää. Haluatteko, että tarkistetaan? Eli puolesta äänet 21. Vastaan tyhjää, hylätty 22 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty 23 puolesta. Vastaan Tulos ei ole selvä. 23 tarkistamme koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19 puolesta, 11 vastaan. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. kolmekymmentä puolesta, vastaan, tarkistetaan, tarkistus kolmekymmentä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 vasta ääntä, 13 puolesta. Tarkistus 30 puolesta. Ei, puheenjohtaja korjaa 31 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten koko teksti, äänestys Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta, 4 vastaan, 2 tyhjää. Onneksi olkoon Eider. Seuraavaksi äänestämme kollega Görensin mietinnöstä eriytetty integraatio. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tulos ei ole selkeä. Äänestämme koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 puolesta, 6 vastaan. Tarkistus 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nostakaa kättä reippaasti vain. Tarkistus 5, 6, identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Amendement numero 5, amendement numero 5 ja 6. Olen pahoillani. Tarkistetaan tulos. Äänestys alkaa. Scrutin est clos. Äänestys päättyy. Massiivinen puolesta äänten määrä. No niin, seitsemän ja kahdeksan, ne ovat identtisiä, puolesta äänet vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten näin muutettu teksti, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24 puolesta, 6 vastaan. Onneksi olkoon Charles Görens. Seuraavaksi äänestämme rahoitusohjelmien lausunnoista. Ja tässä selkeytystä tarvitaan ja teen myös ehdotuksen. Meillä on kompromissiehdotuksia, jotka on hyväksytty tilapäismietintöön MFFstä. Ja kyse on siis ilmastosta ja seuraavasta kielen käytöstä. The climate objective target should reach at least 25% of expenditure over the MFF, the MFF 2021-2027 period, and 30% as soon as possible at the latest by 2027. donc... Tässä on siis kaksi tasoa. Seitsemän vuoden kokonaisuus 25 prosenttia ja sitten vuosittainen tavoite 30 prosenttiin päästäisiin mahdollisimman nopeasti viimeistään vuonna 2027. Useita tarkistuksia on lausunnoissa esitetty, niistä nyt siis äänestämme, ja on ehdotettu, että meillä olisi 30 prosentin kokonaistavoite, ja tämä olisi ristiriidassa tilapäismietinnön kanssa, josta juuri olemme äänestäneet. Useat esittelijät ovat jo tehneet tarkistusehdotuksen suullisessa muodossa, jotta otettaisiin huomioon tämä tilapäismietinnön ratkaisu ja kiitän tästä ratkaisusta. Nämä tarkistukset kuitenkin voivat olla ristiriidassa kolmen lausunnon kanssa, tarkistus 1 ja 9 LIFE-ohjelman kanssa, 19 kun kyse on Rights and Values-ohjelmasta, 19 tarkistus kun kyse on globalisaation rahastosta. Kaikki nämä tarkistukset on esittänyt edustaja Jäätteenmäki, hän ei ole tänään paikalla. Jos vastalauseita ei ole, hyvät kollegat, niin haluamme toimia johdonmukaisesti. Sitten kun näistä tarkistuksista äh, lähiminuuttien aikana äänestetään, niin haluaisin, että otamme huomioon suullisen äh, tarkistuksen, joka pyrkii sisällyttämään seuraavan tekstin. 25% of the EU budget expenditures supporting climate objectives over the, the MFF 2021-2027 period and an annual target of 30% as soon as possible, and at the latest by 2027. Sommes-nous d'accord sur cette façon de... Olemmeko samaa mieltä siitä, että voimme edetä näin? Hyvä. Kiitos. Olen tästä hyvin tyytyväinen. Jensin tulliohjelma. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän suullisella tarkistuksella puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten jonotason kappaleet, viisi puolesta vastaan, tyhjää. Luulen, että se on hylätty, mutta tarkistetaan koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 20 vastaääntä 10 puolesta. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 1 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty koko teksti, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 26 ääntä puolesta, kaksi ääntä. Onneksi olkoon esittelijälle. Fiskalisohjelma. ohjelma Tarkistus kahdeksan puolesta. Fiskalis. Tarkistus kahdeksan. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 17 puolesta. Vastaan. tyh- hyväksytty. Kompromissi A Soka anteeksi. Ei tule toistumaan. Kompromissi A puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 19 yhteen sopiva 10 kanssa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantos on kappaleet 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää. Luulenpa, että se hylättiin, mutta tarkistetaan koneella. Äänestys päättyy. Hylätty. 18 ääntä vastaan ja 11 puolesta. 14 puolesta. 13 kun nyt mennään. Äsken hylättiin vitoinen, eli 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 15. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja koko teksti näin muutettuna, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24 ääntä puolesta, 5 vasta-ääntä. Onnittelut esittelijälle. Euh, Sitten siirrymme edustaja Jäätteenmäen äh, mietintöön. Tarkistus 23. Puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 16 vastaan 13. Tarkistus numero 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voivat olla blokkiäänestyksessä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus. Aha, tarkistamme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18 vastaan 12. Tarkistus 24, 26. Rauke, nämä kaksi blokkia raukeavat. Siirrymme numeroon 32 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 33 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 9 ja 1. Siinä otetaan uudestaan ilmastotarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosasta tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 14 puolesta vastaan Tarkistamme. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 vastaan 10. Numero 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 17 on vedetty pois pois Siirrymme tarkistukseen 19 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 20 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 21 puolesta. Eli siirrymme numeroon 22. Aha, loppuäänestyksessä olemme pian. Joka on nimeen huutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 26. Yksi tyhjä, kaksi vastaan. Onneksi olkoon jätteenmäelle. Sitten siirrymme edustaja Lamas suurin tekstiin Euroopan puolustusrahasto. Tarkistus numero 44 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. Numero 45 kahdessa osassa. Ensimmäisestä osasta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 raukea, 48 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Numero 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 raukeaa. Numero kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 raukeaa, 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 raukeaa, 53 Se on yhtä pitävä vuoden 52, eli 52 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Numero 53 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Numero 5 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 55 raukeaa vai ei? Ei raukea. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää rau- hyväksytty. Viis numero 6 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme sähköisellä äänestyksellä tarkistuksesta numero 6. Äänestys päättyy. 18 puolesta, 10 vastaan, 1 tyhjää. Numero 6 on hyväksytty. 57 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 58 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 59 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tarkistamme. 67 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 17 vastaan 12. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme, koska kaikki kädet eivät täällä nouse. 71. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17 vastaan 12 tarkistus numero 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 8 puolesta. Nostakaa kätenne selkeästi. Olkaa hyvä. Seli numero 8 puolesta vastaan. Kaikki kädet eivät täällä vieläkään nouse. Eli sitten pitää äänestää sähköisesti numerosta kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 vastaan 11. Tarkistus numero 72 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Numero 9 puolesta vastaan. Tyhjää uskoakseni hyväksytty, mutta te tekisitte vielä palveluksen, jos te nostaisitte vähän reippaammin kättänne puolesta tai vastaan, mutta käsi ylös. No niin, nyt numero yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kymmenen puolesta. Tarkistamme numeron yhdeksän. Äänestys alkaa. Tarkistus numero yhdeksän. Äänestys päättyy. Hyväksytty 16 vastaan 11. Numero 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 73 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 74 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 80 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan hylätty. 82 puolesta vastaan hylätty. 83 puolesta vastaan Hyväksytty. Sitten johdantoosiin. Numero 15 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 16 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, anteeksi, anteeksi, 23 puolesta, Ka- vastaan, tyhjää, hylätty, 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 25 puolesta vastaan, tyhjä hylätty 26 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty 27 puolesta vastaan, tyhjä hylätty 28 puolesta vastaan, tyhjä hylätty 29 puolesta vastaan, tyhjä hylätty 30 puolesta vastaan, tyhjä hylätty 31 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää ei ihan selvää. 33 sähköinen äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 18 anta puolesta, 9 vastaan. Eli hyväksytty. 33. 34 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 35 puolesta. Kolmekymmentäviisi puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 36 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 sul- ja 40 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 41 puolesta vastaan tyhjä hylätty 42 puolesta vastaan tyhjä hylätty 43 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty sitten koko tekstistä nimenhuutoäänestys näin muutettuna äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 22 puolesta 5 vastaan. Onnittelut kollega Lamassuurille. Alors on en vient... Sitten tulemme rajavalvonta Monika Holmajerin tekstiin.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 9, 9, 10, 11, 12 ja 13. Ne, niistä voidaan äänestää blogissa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Numero 3, anteeksi 40. Puolesta vastaan. Tyhjää ei ihan selvää ole taaskaan. Kädet eivät nousseet hyvin, eli sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 16 vastaan 10. 1 tyhjä 41 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty 42 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty 43. Siitä ei äänestetä 44 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47. Aha, tarkistamme numero 46. Äänestys alkaa sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty 15 vastaan 12. Olitte oikeassa. Se oli siis 46 ja nyt 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vähän reippaammin käsiä ylös. 50 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 51 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 52 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 53 puolesta, vastaan hyväksytty. Kompromissi numero yksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Numero 17 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty numero 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty 22 puolesta vastaan, tyhjä hylätty 23 puolesta vastaan, tyhjä hylätty 24 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 25 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 4 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 28 Siinä on suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten koko tekstistä nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 ääntä vastaan. Kaksi onnittelut tekstin laatijalle. Seuraavaksi Georgios Kyrtsoksen teksti, josta äänestämme. Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineistä. Kipu. Viisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 21 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 6 7, 8, 9, 20, 12 ja 1 kokonaisuutena, blokkina puolesta vastaan tyhjää. Luulenpa, että ne hyväksyttiin. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 vedetty pois. 22 puolesta ei vaan kaksi, puheenjohtaja korjaa, kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta vastaan, tyhjää. Luulenpa, että se hylättiin, mutta tarkistamme koneella. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 18 vastaan ja 10 puolesta. Kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 19. Suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko teksti näin muutettuna. äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25 puolesta, kaksi vastaan ja yksi tyhjä ääni. Ja sitten sitten kollega Gloanik Mohanin mietintö. Sosiaalirahasto plussa. 39 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 41 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty.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 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme tarkistukseen yhdeksän. Ensimmäinen osa on katettu kompromissilla yksi. Ja otamme kantaa toiseen osaan. Puolesta äänet. Vastaan Nyt monet kädet taitavat olla väsyneitä. Tämä on ymmärrettävää. Otetaan uudestaan. Toinen osa, puolesta äänet. Tarkistus 9. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 49 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 47 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 48 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 50 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 51 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 52 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Mutta tarkistetaan. 52 koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 19 vastaan ja 8 puolesta. Nostakaa hyvin käsiä, niin säästämme aikaa. 53 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan. Kaikki kädet eivät nousseet. 53 suullisella tarkistuksella äänestys. 53. 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Repoussé par... Hylätty 15 vastaääntä ja 12 puolesta. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 54 puolesta. Edustaja Tomaa haluaa käyttää puheenvuoron. No, no ei, ette halua käyttää puheenvuoroa. Ei, mehän äänestämme nyt. 54 tarkistus. 54 raukeaa. Ah. Ahaa, no niin. 53 oli koneäänestys ja koneella äänestämme siis uudestaan 53 tarkistuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa, herätys. Kiitos. Ja nyt äänestys päättyy.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 hylätty äänin 14.15. 14. Suullinen, äh, tarkistus 14 ja siinä suullinen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 59 puolesta. No, il a voté,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 Nous allons reprendre le vote sur l'amendement. No niin, tarkistus 14 otetaan uusiksi ja koneäänestys, jotta virhettä tässä ei nyt tapahdu. Äänestys alkaa. Ei. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 puolesta 5 vastaan ja yksi tyhjä ääni. 59 sopii yhteen puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 60 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 62 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 64 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 65 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 66 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 67 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 68 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 69 vedetty pois. 70 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus 18 koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty hylätty. 17 vastaan ja 10 puolesta. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi. Viisi. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta. Vas 24kin ne ovat identtisiä. 23 ja 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää Luulenpa, että se hylättiin, mutta tarkistamme koneella. Äänestys alkaa. Tarkistus 25. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15 puolesta 13 vastaan. Tarkistus 26 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 28 puolesta, 29kin, ne ovat identtisiä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 30 suullisella tarkistuksella. Tarkistakaa äänestyslista edustaja Fernandes puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6 suullisella tarkistuksella. Ja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 siitä, niistä ei tarvitse äänestää. 37 suullisella tarkistuksella. Ja äänestyslista tämän mukaisesti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko teksti näin muutettuna. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Scrutin est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 ääntä puolesta, kolme vastaan ja yksi tyhjä ääni. Onneksi olkoon edustaja Glanek Mohan. Sur le rapport de José... Sitten siirrymme edustaja Soleen tekstiin perusoikeuksista ja arvoista tarkistus numero 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväks, hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän raukeaa, koska se oli jo kompromississa. Tarkistus 28 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme sähköisesti numero 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 15 vastaan 13. Kahdeksan on vedetty pois numero 30 puolesta Anteeksi, anteeksi, anteeksi. Kyllä. Numero 30 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Numero 30. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa siis. Äänestys päättyy. Hylätty. 17 vastaan 11. Numero 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme senkin sähköisesti numero 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 16.12. Numero 9 on vedetty pois.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 vastaan tyhjä hyväksytty 38 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 39 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 40 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 37 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 41 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 42 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 43 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 44 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 49 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 45 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 46 puolesta, vastaan tyhjää tarkistamme nimenhuutoäänestyksellä 46. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19.8. Hylätty. Se oli 46-47 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty, 48 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Johdantoosista on 13 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty, 14 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 ilmastosta puolesta. Suullinen tarkistus, live-ilmasto, siitä puhuimme äsken puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Numero yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko tekstistä näin muutettuna äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta 4 vastaan ei tyhjää ääniä Onnittelut edustaja Solelle. Sitten Gonzales Ponsin teksti. Oikeusalan ohjelma numero viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty johdantoosista kahdeksan puolesta vastaan, tyhjä hylätty y- kaksi puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty kolme puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty neljä puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty yksi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty koko tekstistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24 puolesta, kolme vastaan. Onnittelut kollega Gonzales Ponsille. Sitten siirrymme Manuel dos Santoksen tekstiin Euroopan globalisaatiorahastosta. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Ei ole ihan selvää. 22 äänestys alkaa sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 19.9. Numero 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 14 on vedetty pois. tosista numero 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty numero 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme. Numero 15, sähköinen äänestys. Äänestys päättyy. Hylätty 18 vastaan 10 puolesta. 16 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 suullisella tarkistuksella ilmastosta puolesta vastaan Tarkistamme sähköisesti numero 18. Äänestys alkaa. Tarkistakaapa nyt niitä äänestyslistojanne, niinpä äänestys päättyy. Hyväksytty 23 puolesta 5 vastaan, yksi tyhjää. On peut voter l'ensemble maintenant. Ah oui, on a voté l'ensemble du texte. Ah non, <laughs> pardonnez-moi. Anteeksi pyytää puheenjohtaja. Nyt äänestämme vielä koko tekstistä näin muutettuna. Äänestys alkaa. Yksi ääni uupuu. Voi ottaa hörpyt sinä aikana, kun odottamme. Koska 29. ääniä ei ilmesty, niin äänestys sitten päättyy. 24 puolesta, kolme vastaan, yksi tyhjää. Onnittelut kollega Dos Santosille. Hän ei halunnut vaikuttaa mitenkään äänestyskäyttäytymiseen. Eipä halunnut. No niin, sitten siirrymme kollega Vaideren mietintöön, jossa puhutaan solidarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Latviassa. Ei ole tarkistuksia. Koko tekstistä äänestämme heti sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Eivät kaikki ole äänestäneet näköjään. No, äänestys nyt päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolesta ja yksi vastaan. Onnittelut kollegalle.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 Premier rapport. Ensimmäinen mietintö, jonka aiheena on digitaalisen Euroopan ohjelma kaudelle 21-27. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneella. Tarkistus 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15 puolesta, 14 vastaan. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Koneella. Äänestys päättyy. Sama tulos, 15-14. 18 hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta. Vastaan, tyhjää. Tulos ei ole selvä. Koneäänestys. Tarkistus 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.14. Ja sitten 1, 22, 23, 24, 25, 5, 6. No niin, 27 pysähdytään. Ja näistä voidaan äänestää yhdellä äänestyksellä. Puolesta äänet vastaan, tyhjää, hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneella 28. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16 puolesta, 12 vastaan. 29 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 8 ja 32 suullisella tarkistuksella puolesta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 ja hyväksytty. 15 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koko teksti näin muutettuna. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Lähestulkoon. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27 puolesta, kaksi vastaan. Onneksi olkoon Paul. Edelleen Rybihin mietintö. Kyse on kilpailukyvystä. Sisämarkkinaohjelmasta. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää. Nimen huuto äänestys. Tarkistus 16. Ei nimen huuto, vaan koneäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. 19 vastaääntä ja 10 puolesta. 1, 2, 3. Voimme äänestää niistä yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Liitteet. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jodotus on kappaleet 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistus 12. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. 17 vastaääntä ja 13 puolesta. Tarkistus 13. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme. Koneäänestys, toinen osa. Tarkistus 13. Äänestys päättyy. Hylätty 12 puolesta 18 vastaan. Tarkistus 14 ja 15 Niistä voidaan äänestää yhdessä suullisella tarkistuksella. Puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko teksti, äänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolesta, kolme vastaa. Onnettelut edustaja Ryvi. No sitten mietintö, josta ei varmaankaan tarvitse äänestää. Edustaja Ashford ei voi olla iltapäivällä kanssamme, hän on tästä pahoillaan. Hän toivoi, että hänen puolestaan ilmaisisin hänen kantansa teille. Käsit käsittelemme artiklan 25 mukaisesti siirtoja, siirtopyyntöjä. Jokunen päivä sitten olette saaneet jo kaikki tarvittavat asiakirjat liittyen näihin siirtopyyntöihin. Kyse on budjetista äh, vuodelle 2018 ja kyse on mahdollisista muista siirtopyynnöistä. Ensinnäkin tilintarkastustuomioistuin neljä siirtoa, kolme on pienempää, vaatimattomampaa. Ne liittyvät turvallisuuteen, 25 000 euroa ja sitten budjettikohta, joka liittyy muuttoihin ja ylläpitoon, 30 000 euroa ja vielä viimeiseksi dokumentaatio- ja kirjastokohta ja 10 000 euroa. Neljäs siirto liittyy tietoteknisiin ohjelmistoihin ja 700 000 euroa on tässä summana. Sitten alueiden komitean siirtopyyntö ja, äh, ja alueiden komitean siirtopyyntö. 980 000 euroa ja useita budjettikohtia ja kiinteistökysymykset ovat kyseessä. Äh, tekniset, äh, ase, tekniset kysymykset 6 ja 7 ohjelmat alueiden komiteassa ja sen kiinteistöpolitiikassa. Kyse on teknisistä asetu... Ikävä kyllä tulkki ei saanut näitä numeroita. Ja sitten näillä vahvistetaan 63 000 tätä budjettikohtaa 149 000 euroa. Varjo esittää ja haluaako hän ottaa kantaa tähän? Jos täsmennyspyyntöjä ei nyt ole, Sanchez Lopez on budjettiosaston päällikkö tilintarkastustuomioistuimessa ja Jakobson puolestaan on alueiden komitean vastuuhenkilö. Jollei vastalauseita nyt tässä vaiheessa ole, niin katsomme, että nämä siirrot hyväksytään budjettivaliokunnassa. Niin, olkaa hyvä. Ja voorzitter, u hoeft van ons niet de stemming te brengen, maar... Niin, ei tätä tarvitse nyt äänestää, mutta me vastustamme kaikkia eh, näitä siirtoja. Siis me vastustamme näitä. Bien, je note votre, votre observation. Néanmoins... Minä kirjaan teidän vastalauseenne, mutta muuten ei ole vastustavia ja voin siis tulkita, että budjettivaliokunta on hyväksynyt tämän, mutta kirjaan ylös teidän eriävän kannanottonne. Yleisesittelijä, haluaako hän nyt käyttää puheenvuoron tässä kohtaa kokousta? vuoden 2018 talousarviosta ja esittää meille kaksi siirtopyyntöä, jotka olemme saaneet komissiolta sen jälkeen, kun esityslista luonnos oli lähtenyt liikkeelle. Me olemme aika hyvin aikataulussa meidän kokouksemme suhteen, eli me voimme vastata siihen komission pyyntöön, josta puhuin kokoukseni alussa. Olkaa hyvä. Mr. President. Kiitos puheenjohtaja on kaksi siirtopyyntöä, päätös 29 ja 31. No mistä niissä on kysymys? Meidän tulisi tehdä 42 miljoonaa euroa äh, käytettäväksi Venezuelalle ja Uganalle, 27 miljoonaa Venetsialle, Venezuelalle jotta voisimme tukea heitä elintarvike- ja vesihuollossa ja sitten 15 miljoonaa Ugandalle ja yksi, jossa on 1,5 miljoonaa pakolaista. Mistä tämä raha tulee sitten tämä 42 miljoonaa? Seuraavalla tavalla 31 hätäapurahastosta, 7 miljoonaa neljä tulee siviilipuolustusmekanismista. Ja sisällön kannalta minusta meidän tulisi hyväksyä nämä siirrot. Näitä rahoja tarvitaan kipeästi, sitä ei ole epäilystäkään. Mutta pyytäisin, että komissio ystävällisesti toimittaisi meille tällaiset siirtopyynnöt ajoissa. Nämä lähetettiin meille perjantai-iltapäivänä öö, viikko sitten, mutta tässä oli vaalipiiriviikko välissä, joten öö, kaikki kollegat olivat omissa vaalipiireissänsä ja sitten oli pyhiä. Joten tämä ei nyt ollut ristiriitainen siirto ja ihan meillä niin suosittelen, että äänestetään tämän puolesta, mutta mikäli tämä olisi ollut hieman monimutkaisempi tai ristiriitaisempi, emme olisi voineet äänestää siitä tänään. Ajatellen varsinkin sitä, kuinka paljon äänestyksiä meillä oli. Minä selitin jo, mistä tässä on siis kysymys ja minusta meidän tulisi äänestää tämän puolesta. Merci, monsieur le rapporteur. Kiitos yleisesittelijälle. Komissio kuuli teidän vetomuksenne. Minä yhdyn siihen. Minä puhuin siitä jo kokouksen alkusanoissa, että komissio voisi toimittaa meille riittävän ajoissa siirtopyynnöt, jotka se haluaa sisällyttää meidän työskentelymme määrä, määräaikojen puitteissa – niitä, eikä niitä lähdetä pyyhkimään pois olosuhteiden mukaisesta, koska yleisesittelijä tässä myös antoi oman näkemyksensä asiasta, eikä kukaan muu halua käyttää tästä puheenvuoroa. Me äänestämme tästä sähköisesti. Esittelijä puoltaa, hän antaa myönteisen lausunnon, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Jotkut antavat odotutta. Ovatko jotkut lähteneet pois salista jättäen korttinsa laitteeseen, mutta äänestys nyt kuitenkin päättyy. 18 puolesta, kaksi vastaan. La commission des budgets a... Budjettivaliokunta on näin ollen hyväksynyt nämä siirtopyynnöt. Monika Holmajerilla ei ollut mitään tiedotettavaa kiinteistöpolitiikasta ei ainakaan äänestettävää, eli näin ollen meidän äänestys. Osiomme kokouksesta on päättynyt. Voitte laittaa kortit pois. Eli kiinteistöpolitiikasta ei ole sen enempää keskusteltavaa, joten anna välittömästi puheenvuoron Sigfrid Muresanille, jotta hän voi kertoa meille lisätalousarvioesityksestä numero kuusi ensi vuodelle. Kiitos äh, puheenjohtaja lisätalousarvioesitys numero 6, joka näkyy myös tässä raportissa, jonka olen teille toimittanut. Yleensä tähän aikaan vuodesta, näin kävi viime vuonna ja kaksi vuottakin sitten, komission on esittävä lisätalousarvioesitys ja tehtävä antettava suuri joululahja jäsenvaltioille – näin kävi viime vuonna ja näin kävi myös kaksi vuotta sitten, mutta tällä kertaa tilanne on huomattavasti parempi. Täytäntöpanoaste on parempi, ohjelmat ovat saavuttaneet ristelynopeutensa ja tällä hetkellä tilanne näyttää paremmalta kuin eh, vuosia kaksi vuotta sitten. Lisätalousarvioesityksessä e-, esitetään vain hyvin pieniä vähennyksiä 48,6 ja 44,7 maksusitoumusmäärärahoihin ja maksumäärärahoihin otsakkeessa 2. Eli tässä on kysymys nyt kuluista, kun on kys- sitten kysymys tulopuolesta, niin tässä oli tekninen muutos omiin varoihin, eli siis tämä on tekninen muutos, joka toteutetaan välittömästi. Eli missä siinä on kysymys? Tässä vähennetään Äh, näitä tulliveroja 2,8 miljardia, miljoonaa euroa. Samoin äh, kuin Alvissa noin 90 miljoonaa euroa. Mitä seurauksia tästä sitten on? Jos tulot omista varoista ovat pienemmät kuin jäsenvaltiokohtaiset rahoitusosuudet, niin silloin jäsenvaltioiden täytyy maksaa lisää. Eli siitä tässä oikeastaan on täysin kysymys. Joten sen sijaan, että olisi saatu varoja omista varoista, niin me olemme saaneet ne jäsenvaltioiden BKTL-maksujen määräytymisperusteiden mukaisesti. Tämän jälkeen tulee kahdeksan viikon äh, sovitteluaika kansallisten parlamenttien kanssa ja vasta sen jälkeen me äänestämme tästä ja olettaisin, että me äänestämme tästä joulukuussa, mutta kuten sanoin jo herra puheenjohtaja, minun osaltani tämä on ihan tekninen asia. Me olemme keskustelleet tästä äh, edellisessä kolmikantaneuvostelussa äh, komission ja neuvoston kanssa, enkä oleta tässä mitään ongelmia, joten kuten sanoin, tästä äänestetään joulukuussa. Thank you very much. Merci, monsieur. Kiitos yleisesittelijälle. Onko tästä kysymyksiä tai kommentoitavaa? Eipä näytä. Eli seuraava tapaaminen, seuraava asian käsittely 19. marraskuuta tarkistusten jättämiselle. 19. marraskuuta kello 18 mennessä äänestämme tästä valiokunnassa 21. marraskuuta siten, että teksti voisi tulla täysistuntoon marraskuun toisessa täysistunnossa. Mobilisation. Nyt seuraavaksi kohta 25 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto. Eider Garja Sabalin teksti. Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti, koska minä näen, että täältä väki vähenee tästä salista. Se on aika tylleistä. Budjettivaliokunnassa näin pitkän äänestyssession jälkeen meillä on nyt tässä pyyntö Euroopan rahaston varojen käyttöönotosta. Se on jo toinen kerta, kun Atika ja aivan sama sektori julkaisu kustannusala pyytää tätä tältä rahastolta varoja. Nyt puhutaan 550 ihmisestä kolmessa eri yrityksessä 550 henkilöä, jotka ovat siis erotettu. Eli, siis, eli Euroopan unionin budjetti olisi noin 30 prosenttia, eli 70 prosenttia kokonaiskustannuksista. Haluaisin vain kertoa teille, että kaikki toiminta, joka on lähetty, joka on suunnattu tähän rahastoon, sen tarkoituksena oli yhdessä suunnitella lehtimiesyhdistysten ja työvoimaministeriön kanssa. Ja nämä kaikki toimenpiteet on suunniteltu yhdessä siis näiden tahojen kanssa. En halua käyttää tässä enempää meidän yhteistä aikaamme. Merci pour cette communication. Kiitos tästä tiedotteesta ja näistä rohkaisuista. Onko tästä puheenvuoropyyntöjä? En näe. Voin sanoa, että tarkistukset pitää jättää viimeistään 6. marraskuuta, eli huomenna puoleen päivään mennessä. Me äänestämme tästä valiokunnassa 21. marraskuuta täysistunnossa marraskuun toisessa istunnossa. Nyt käännyn Jens Geijerin puoleen. siitä, mitkä ovat meidän keinomme valvoa erillisvirastoja ja mitä meille siitä ehdotetaan. Ole hyvä, Jens. Kiitos, puheenjohtaja. Saksan kielessä äh, sanotaan, että voidaan puhua sali tyhjäksi. Ja yritänpä tätä nyt tehdä tässä, eipä täällä kovinkaan monta enää jäsentä paikalla istu. Ja kysymys kun on eh, erillisvirastoista ja eh, valvonnan varmistamisesta säännöistä, ja tämä on Afkon mietintö, ja kollega Schöpflin hän tästä laatii mietinnön. Ja koskapa minä olen pysyvä eh, virastojen esittelijä, niin sanon, että parempi, että ette tee tätä kuitenkaan ilman budjettivaliokuntaa. Eli tässä nyt on kysymys lähinnä siitä, että meillä on hyvin vähän tilaa kirjoittaa ylipäätään mitään, hyvin vähän rivejä. Sen vuoksi äh, se, mitä minä olen tähän nyt kirjoittanut, äh, sitä on hyvin vähän juuri siksi, että työjärjestyksen mukaisesti minun on pakko näin tehdä. Joten minä keskityin lähinnä tähän palkkiorahoitukseen. Tämähän on asia, josta olemme puhuneet että valiokunnassa useita kertoja. Olen viitannut siihen, että tässä on kysymys noin yhdestä miljardista eurosta vuodessa, joka siis kerätään palkkioilla, joka voitaisiin sitten käyttää äh, erillisvirastojen budjetissa, mikäli liiketoimintamalli tämän äh, sallii Erillisvirastoissa tämä onnistuu helpommin kuin muissa. Toinen asia, joka myös puhuttaa meitä jälleen kerran, on virastojen sijoittaminen. Tämä kiinnostaa jäsenvartijoita erityisen paljon. Tässä on ollut äh, menneisyydessä muutamia omituisuuksia, esimerkiksi sillä tavalla, että joillain virastoilla on enemmän kuin yksi äh, sijoituspaikka ja että sitten ollut virastoja, jotka ovat olleet hyvin vaikeasti tavoitettavissa paikoissa, ovat tai ovat olleet. Sen vuoksi tästä seuraa vielä toinen ongelma, nimittäin jos tämä virasto on hankalassa paikassa ja siellä ei ole esimerkiksi missään lähellä kansainvälistä koulua, niin tämä estää virasto on ammattitaitoisen ja pätävän henkilökunnan löytäminen, koska esimerkiksi työntekijöitä kiinnostaa, mihin lapset menevät kouluun. Tämä on aikaisemmin ollut ongelma ja me vaadimme komissiolta, että ne virastot, joita vielä on, joilla on kaksi sijoituspaikkaa, että komissiot arvioisivat tilannetta ja antaisivat sitten vastaukset, miksi näin pitää olla. Sitten myös yksi asia, joka liittyy henkilökuntaan on myös palkkakertoimen aiheuttamat rajoitukset. Tehän tiedätte, että on valtioita, joissa ei vielä ole euro käytössä, mutta siellä on kuitenkin EUn virastoja. Ja silloin siellä työskentelevät virkamiehet saavat tällaisen palkkakertoimen, joka osittain on aika heikko. Me olimme, hoidimme tämän asian kuntoon Frontexille, koska se virasto oli Varsovassa ja Äh, korjauskerroin Puolan slotille on jo sinällään niin epäedullinen, että äh, meidän äh, työntekijämme häviävät selkeästi, tienaavat selkeästi huonommin kuin muissa euroalueilla toimivat ihmiset. Ja tällä tavalla meillä on todellakin ongelmia löytää sinne pätevää henkilökuntaa. Ja sitten vielä viimeinen asia on se, mikä on Afkolle myös erittäin tärkeää, nimittäin kysymys demokraattisesta valvonnasta. Jäsenvaltiot ovat ottaneet hyvin vakavasti roolinsa näissä hallintoneuvostoissa ja todellakin lähettäneet jokainen sinne oman edustajansa joka on sitten johtanut aika vitsikkäisiinkin tilanteisiin, kun on kysymys pienistä virastoista, jossa sitten on vähemmän työntekijöitä kuin mitä, mitä on hallintoneuvostossa jäseniä. Joten mitä tulee tällaisiin säästöihin, me tiedämme, mitä mieltä neuvosto tästä on ollut. Mutta mehän voisimme esimerkiksi vaihtaa niin, että Euroopan parlamentista lähetetään edustaja, joka äh, on myös tekemisissä tämän äh, viraston äh, alan kanssa. Eli mehän voisimme ehkä saada aikaan tällaisen yhteisen sopimuksen siitä, että kolme toimielintä mm, sopisivat näistä hajautetuista virastoista nämä ovat tärkeitä asioita, joita ei voida määritellä perustamissopimuksessa, mutta sillä tavalla, että me voisimme hoitaa tämän demokraattisen valvonnan sillä tavalla, että me lähettäisimme esimerkiksi yhden henkilön näihin hallintoneuvostojen kokouksiin. Eli tässä on vain viisi kohtaa ja enempää siihen ei voinut laittaa. Merci, monsieur. Kiitos esittelijälle näistä erillisvirastoista kuulusta kertomuksista. Hän antoi meille vähän valaistusta suurista linjauksista lausunnossanne. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Edustaja Fernandes. Kiitos puheenjohtaja. Puhun kollegamme Sarvamaan nimissä. Hän on seurannut tämän aiheen kehitystä ja tänään hän ei voi olla paikalla. Hän esittää pahoittelunsa siitä, että hän ei ole nyt täällä. Edustaja Sarvamaa on samaa mieltä lausunnon valmistelijan kannan suhteen. Ja hän haluaisi korostaa kolmea seikkaa. Ensinnäkin palkkakerroin kysymys. Hänen mielestään tässä tulisi tilannetta korjata Tällä tavalla voitaisiin ottaa huomioon todelliset kustannukset. Ja toinen seikka. Virastojen budjetti pitäisi valmistella tulosperusteisen budjetoinnin periaatteiden mukaisesti. Minä en oikein tiedä, mitä tämä edes tarkoittaa. Kyllähän tästä on puhuttu useita kertoja Tästähän on povattu melko moista budjettivallankumousta. Sellaista ei kuitenkaan vielä näkynyt, eli aina täytyy sitten vain elää toivossa, että joskus se tapahtuu. Euroopan unionin budjettihan ei ole jäsenvaltioiden budjetteihin verrattavissa ja joskus tämä unohtuu. Me emme voi toimia suhdanteiden vastaisesti me emme voi sanoa, että ensi vuonna tai tänä vuonna 2 prosenttia ja sitten toisena äh, vuotena bkt osuuksista kenties mennäänkin 10 prosentin alle. Me emme voi tehdä näin. Muistutan, vaikka kaikki tämän tietävätkin, että parlamentilla ei ole valtuuksia lisätä tulopuolta. Tämä nyt on ihan oma Äh, sulkuni, jonka lisäsin tähän edustaja Sarvamaan kommenttiin. No sitten Sarvamaan kohta kolme. Hän katsoo, että prioriteetit tulisi selkeästi esittää. Tulisi määritellä ne tehtävät, joita virastoille annetaan. Ei tulisi olla päällekkäisyyttä virastojen tekemän työn suhteen. Ja näin voitaisiin parantaa tehokkuutta, vaikuttavuutta ja jopa yhteistyötäkin eri virastojen välillä. Kiitos. Kuka muu haluaa käyttää puheenvuoron? No niin, hyvä esittelijä. Me toivomme, että nämä virastot ovat todellisia virastoja että tässä ei heitetä ajatusta virastoista, koska pitäisi miellyttää jotakuta jäsenmaata. Jokaisella on virastonsa, koska joskus käy niin, että yksi kukin niistä tulee kerrallaan jonkinlainen puolustuspuoli omien etujensa ajamiseksi. Minä en nyt tässä oikein ymmärrä, että lähdetään luomaan Euroopan työvoimavirastoa esimerkiksi. voitaisiin ehkä uudelleen järjestellä virastoja, joilla on aika paljon jo tietoa esimerkiksi ammattikoulutuksesta tai työllisyydestä yleensä ja ryhmittää ne kaikki uuteen, uudeksi virastoksi, mutta ilmeisesti se on vaikeata. On myös ongelma virastojen kanssa, joilla on aika edullisemmat tariffit, pyytävät maksuosuuksia niiltä mutta ei tässä voi panna jäsenmaksuja liian alhaisiksi, koska sitten lähdetään kilpailemaan kansallisten vastaavien virastojen kanssa. Tämä kaikki pitää tuoda selkeästi esille. Tästä tulee sellainen vaikutelma, että näiden virastojen jakaminen tai perustaminen ei enää vastaa alkuperäisiä tavoitteita eikä huolenaiheita eh, euro- solidaarisesta Euroopasta – tämän keskustelun yhteenvedoksi. Voisitteko te, hyvä esittelijä, hyvä kollega, antaa oman näkemyksenne asiasta? Tiedämme varsin hyvin, että tarkistukset teidän lausuntoluonnoksenne tulee jättää ennen 19. marraskuuta kello 18, että voimme äänestää siitä 18. päivä joulukuuta ja 20. helmikuuta. AFKO ottaa tämän käsittelyynsä ja äänestää siitä. Avec plaisir, monsieur président. No, ihan mielelläni puheenjohtaja. Äh, virastojen jakaminen. No, minä olen aina hieman vitsailut sillä, koska historikkona, äh, niin minä olen pitänyt tätä tällaisena keskiaikaisena äh, toimina. Eli no, en tätä nyt mitenkään rumasti halunnut sanoa, mutta kuitenkin tässä on kysymys tällaisista pien eh, eh, dynastiaongelmissa, jossa nämä äpärälapset eh, sitten jaettiin ympäri maailmaa. Ja sitten kun ne oli jaettu sinne, niin sitten niitä ei, ei enää kukaan ollut heistä kiinnostunut. Ja vähän tällä tavalla tehdään näille virastoillekin. Kun sellainen perustetaan, niin silloin jäsenvaltiot haluavat kaikki sen sijoituspaikan – olen äh, esimerkiksi Euroopan työvoimaviranomainen oli myös yksi tällainen tarina. Ja sitten Kuulemme, että tietyllä maalla ei ole ollenkaan tällaista virastoa tai mitään toimielintä ja tällaisiakin maita on. Ja sitten taas jotkut haluavat tietää, mistä on, on kysymys ja että tämä, tämä asia täytyy saada ehdottomasti heidän jäsenvaltionsa. Joten oikeastaan että jäsenvaltiot tästä sitten päättävät. Esimerkiksi brittihallitus aikoinaan päätti siirtää poliisiviraston todella, todella kauas. Ja kaikkein järkevintä olisi siirtää se Haagiin sen vuoksi, että siellä jo oli virastoja, jotka toimivat vastaavien asioiden parissa, niin että olisi vahvistettu synergiaa. No tällä hetkellä koko juttu on siirretty sitten Budapestiin. Ja eri jäsenet täällä parlamentissa ovat hyvin vahvasti puhuneet sen puolesta, että virastot eivät varsinkaan siirry Haagiin, vaan lähinnä heidän kotimaihinsa. Eli tässä nyt on tällaista öö, kotiinpäin pelaamista. Ja ainakin ja se voi sitten sanoa, että minä olen taistellut sen puolesta, että tärkeä Eurooppa virasto tulee minun Kotikaupunkiin, vaikka sanotaan nyt vaikka Hesseniin, ja sitä minä olisin todella uskottava ja hyvä. Mutta kuinka hyvä se sitten on virallistolle on toinen asia. Minä kannattaisin sitä, että todellakin tehtäisiin päätökset objektiivisten kriteereiden pohjalta. Esimerkiksi saavutettavuus. Siellä täytyy olla lähellä suuri kansainvälinen lentokenttä. Jos on virasto, jolla on paljon yhteyksiä sinne sun tänne, vaikkapa kemikaalivirasto tai lääkevirasto. Sinne täytyy mennä esimerkiksi aineiden sertifioimistoimia varten ynnä muuta. Ja silloin siellä täytyy olla iso lentokenttä ja kansainvälinen koulu. Eli nämä ovat kaksi tärkeää kriteeriä, jotka ovat tärkeämpiä kuin Euroopan unionin kansainvälinen tasapaino. Eli kysymys on tästä, miten nämä virastot jaetaan. Meillä on nämä kaksi isosta Britanniasta tulevaa, Lontoosta. EMA, Euroopan lääkevirasto, siirretään Amsterdamiin. Alankomaiden hallitus taisteli EMAn puolesta ja tässä esimerkiksi Alankomaiden hallitus kantaa osan vuokrista ottaa vastuulleen. Ja täytyy nyt sitten vaan huolehtia siitä, että Alankomaiden hallitus täyttää lupauksensa. Ja sitten Italian hallitus oli raivoissaan siitä, että valittiin Amsterdam eikä Milano. Ja on vieläkin italialaisia kollegoita, jotka viittavat siihen, miten paljon parempi olisi ollut siirtää tämä virrasta Milanoon. Aina ei voi kaikkea tehdä onnelliseksi, mutta on tietyt kriteerit, jotka on täytettävä. Ja esimerkiksi ne kos- oli, täyttyivät sekä Milanon että Amsterdamin kohdalla. No, virastoja ei enää olikaan kovinkaan monta, jota pitäisi jakaa, joten ei tässä paljon tekemistä oli ellei me nyt sitten lähde perustelemaan kauheasti ylimääräisiä virastoja jos esimerkiksi saamme uusia tehtäviä. Esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden direktiivi on luonnollisesti vain niin tehokas kuin miten hyvin sitä valvotaan. Ja sitten meidän täytyy miettiä, pitäisikö meillä olla tälle tällainen valvontaviranomainen, työvoimaviranomainen virasto. Voisi tämä hoitaa, mutta silloin sen täytyy olla järkevässä paikassa ja sillä täytyy olla se resurssit. No niin, enköhän minä tällä nyt sitten vastannut kysymyksiin. Ai niin, vielä yksi asia. Minun täytyy tässä kiittää komissiota, ylistää komissiota, koska tässä todellakin on huolehdittu siitä, että oikeusperustoja on noudatettu tarkkaan ja esimerkiksi työvoimaviranomaisen kohdalla on tiettyjä ohjelmia, joita voidaan työvoimaviranomaisessa sitten toteuttaa ja minusta on järkevää, että työvoimaviranomaisen budjetissa tämä huomioidaan. Ja on erittäin tärkeää, että rajataan oikeusperusta hyvin tarkkaan. On tietysti aina jotain tekemistä ja viilaamista. On virastoja, jotka toimivat kansainvälisesti esimerkiksi liittyen nuorten koulutukseen. Se on Torinossa muistaakseni. Ja, mutta minä uskon, että meillä on tässä myös virastoja, jotka, joiden toimialat ovat hyvin lähellä toisiansa, mutta jos tästä puhutaan ääneen, niin sitten aina tulee joku, että tämä on meidän ainoa virastomme ja me haluamme pitää kiinni tästä, sitä ei saa yhdistää mihinkään toiseen. Eli tätä käytetään peli, näitä käytetään pelinappuloina mutta jokaisella valiokunnalla on omat virastonsa ja, ja, ja niiden tehtävät. Mutta toivon, että me teemme läheistä yhteistyötä ja kollegat näkevät tämän kuitenkin ehkäpä enemmän hieman niin, että heiltä otetaan jotain pois, jos kysytään, että onko tämä virasto todellakin tarpeellinen ja voitaisiinko tehtävät hoitaa jollain muullakin tavalla. Kiitos paljon esittelijälle. Tästäkin on sitten sovittu tarkistusten kanssa. 19. marraskuuta kello 18 mennessä äänestämme valiokunnassamme siitä 10. joulukuuta. Nyt annan puheenvuoron edustaja Hautalalle, mutta kun hän ei kerran päässyt paikalle, hän toivoi, että edustaja Tarant esittäisi hänen asiansa, jotta hän voisi kertoa meille tästä lausuntoluonnoksestaan meidän valiokuntamme nimissä Norsenluurannikon tasavallan Euroopan yhteisön välisestä kalastuskumppanuussopimuksesta. Edustaja Tarant, olkaa Thank you, Mr. President. I will... Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua hyvin lyhyesti, koska valiokunnassa on paikalla enää noin koordinaattoreiden verran jäseniä. Aihe kuitenkin on tärkeä. Muistan ensimmäisen oman mietintöni tässä valiokunnassa. Silloin käsiteltiin EUn ja Senegalin välistä samankaltaista sopimusta. Ja tästä, tämän jälkeen sitten senegalilaiset kalastajat ovat kironneet minun nimeäni, ihan niin kuin skotti ja espanjalaisetkin kalastajatkin. Nämä ihmiset eivät näe, minkälaisia sopimuksia me pyrimme laatimaan ja pyrimme huolehtimaan tasapainosta. Nyt edustaja Hautala kuitenkin yrittää onnistua paremmin norsuluranikon kanssa ja hän on pyytänyt minua painottamaan aivan erityisesti niitä seikkoja, jotka liittyvät uuteen pöytäkirjaan. Ja tällä voitaisiin vaikuttaa naiskalastajien ja heidän perheittensä tilanteeseen aivan erityisesti. Haluamme kehottaa komissiota keskittymään vuoropuheluun paikallisviranomaisten kanssa ja varmistamaan, että erityisesti eh, paikalliset kalan jalostajat ja naiset voivat hyötyä tästä sopimuksesta, saavat elantonsa ammatistaan ja voivat edistää täysipainoisesti paikallista elintarvikeketjua ja elintarvikkeiden kehittämistä. Kiitos. Merci, Monsieur Kiitos, edustaja Taran. Näin hyvin selkeytettynä me voimme vain tukea Rova Hautalan aikomuksia, jotka hän aikoo kirjata, haluaa kirjata tähän lausuntoluonnoksensa. käänny kollegojen puoleen, jotka ovat olleet kiinnostuneita tästä asiakirjasta ja ovat jääneet tänne vielä tähän iltapäivän aikaan. Loistava teksti, sanoi edustaja Gardia Sabal tässä minun edessäni, eli meidän pitää välittää nämä kehut edustaja Hautalalle, mutta on totta, että se tapa, millä edustaja Taransen meille esitti, oli hyvin lahjakkaasti toteutettu ja hyvin vakuuttavasti toteutettu. Jos kukaan ei nyt halua käyttää puheenvuoroa, niin minä nyt tässä poistan jännitystilanteen tarkistusten osiota. Niiden pitää olla perillä puolen päivään mennessä 9. marraskuuta, eli ensi perjantai. Äänestämme valiokunnassa siitä 10. joulukuuta ja kalastusvaliokunnassa äänestetään 23. tammikuuta. Näin ollen teksti siirtyy täysistuntoon helmikuussa. Eli näitä sopimuksia ei ehkä validoida, vahvisteta ennen seuraavia tulevia Eurooppa-vaaleja. No niin, hyvät kollegat, näin olemme käyneet läpi meidän esityslistamme. Haluaisin kertoa teille vielä, että me kokoudumme 21. ja 2. marraskuuta ja tuolloin me äänestämme. Me äänest- tänä päivänä me äänestimme joitakin lausuntoluonnoksia, joista äänestimme. Meidän pitäisi mennä ihan loppuun asti näiden lausuntojen kanssa – Silloin koittaa onnen hetki 21. ja 2. marraskuuta, kun voimme käydä käsiksi tähän lopulliseen työhön. 27. marraskuuta yhteinen kokous KONT-valiokunnan kanssa. Otamme uudestaan esille oikeusvaltiokysymyksen ja kuinka välttämätöntä on noudattaa keskeisiä arvoja EU:ssa ja oikeusvaltiossa 3. joulukuuta Invest EU yhteinen kokous taas Ekonin kanssa tällä kertaa. Asiakirjat, joissa puhutaan euroalueen vahvistamisesta. Ja 10. joulukuuta Strasbourgissa meillä on ylimääräinen budjettivaliokunnan kokous viimeinen tälle vuodelle. Sekin varmasti hyvin tunnepitoinen hetki. Nyt pyydän koordinaattoreita ja varjoesittelijöitä tulemaan tähän saliin 17.45 ensimmäiseen valmistelevaan kokoukseen neuvottelua ajatellen, kun puhumme lisä, kun ensi vuoden talousarviosta. ja avustajat ja poliittiset neuvonantajat eivät epäröi kertoa niille, joiden on tarkoitus kuulua tähän neuvot sovitteluvaltuuskuntaan. Jokaisen rooli on hyvin tärkeä ja läsnäolo myös. Se tarkoittaa sitä, että kokous on säännönmukainen, muuten meillä voi olla vaikeuksia äänivaltaisuuden kanssa. Jos ei kenelläkään ole mitään sanomista, niin päätän kokouksen tähän. Eli me tapaamme täällä 17.45 sovittelukokous sovittelukokousta valmistava kokous. Ja sitten seuraava kokouksessa, normaali kokouksemme jatkuu kello yhdeksän huomenna aamulla. Voilà.